kyllä sopimattomia. Tusk ei ole mitenkään kampanjoimassa, vaan hän on valmistelemassa Riikan huippukokousta. Meine Was rufen die da? Duda. Duda. Meine sehr Hyvät naiset ja herrat, Niin, hyvät kollegat, ehkäpä nyt täytyy selventää pari asiaa. Herra Jurek, neuvostoa edustaa kulloinenkin puheenjohtajavaltion edustaja. Se tarkoittaa sitä, että ministerin läsnäolo täällä on aivan normaali proseduuri. Teidän tiedoksenne Herra Tusk on Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, joka on toinen elin kuin Euroopan unionin neuvosto. Sitä ne täytyy muistaa pitää erillään. Euroopan unionin neuvosto esittää sitten huippukokouksen jälkeen oman raporttinsa, silloin herra Tusk tulee paikalle. Mutta me olemme kaikki selvillä siitä, että puheenvuorolla ei ole mitään tekemistä, äh, tekemistä Puolan vaalikampanjan kanssa. Sitten on vuorossa äh, Euroopan parlamentin yhden varapuheenjohtajan vaali työjärjestyksen 15.20 artiklan mukaansa minulla on saanut seuraavat ehdokkuudet. Ensinnäkin ehdokkuutensa on ilmoittanut omalla suostumuksella herra Fabio Massimo Castaldo. Ja lisäksi on ehdotettu omalla hänen suostumuksellaan rova Anneli rouva Anneli Jäätemäki. Ehdokkaat ovat ilmoittaneet minulle, että he ovat suostuneet näihin ehdotuksiin. Ja va- vaali tehdään salaisella koneäänestyksellä jotta sitten pystytte perehtymään tähän äänestysjärjestelmään. Te järjestämme aluksi tällaisen testivaalin. Kun äänestys on alkanut, tämä ruutu näyttää, mistä me äänestämme, siis varapuhemien jääne, sitten ehdokkaat ja sitten nimet tulevat näkyviin. Ja merkatkaapa tämän oman ehdokkaanne nimi sillä tavalla, että painatte oikealla puolella olevaa sinistä nappulaa, joka on ruudun alapuolella. Ja ja se, se näkyy sitten, että te voit kursorilla pääsette sitten valitsemaan näiden ehdokkaiden välille. Sitten jos te haluatte, kun te olette nähneet oman e, ehdokkaanne kursorille, niin painakaa plus-nappulaa. Ja minulta on kysytty usein, että jos te haluat äänestää tyhjää, koska meillä on kaksi ehdokasta, niin painakaa sitten, sitten tyhjään äänestämisen nappulaa, joka on keskimmäinen nappula. Sitten ilmestyy sininen lampu, valo kyllä, mutta siis te olette ääne, osallistuneet äänestäneet ja äänestäneet tyhjää, se on mahdollista. Ja totta kai on myös mahdollista, että ette osallistu äänestykseen. Te voitte itse ratkaista, miten haluatte meille on nyt äh, suureksi ylläty, yllätykseksi esitelleet vaalittavaksi Monserrat Caballe. Hän on aina mukana testivaaleissa ja Julia Wiggins Johnson hänen vastaehdokkaansa tässä koeäänestyksessä, testiäänestyksessä. Me aloitamme nyt tällä koeäänestyksellä, testiäänestyksellä. Otetaan nämä nimet näkyviin. No niin, te näette Election test, siis äh, koeäänestystesti, äänestys. Valitsette joko rouva Kapajeen, Monserrat Kapajee tai rouva Mikelis Johnsonin äh, äh, käyttämällä kursoria, liikuttamalla kursoria ylös tai alasta voitte valita sen, ja se, joka sitten painakaa sitten plus-nappulaa, sitten kun olette sen ehdokkaiden kohdalla. No niin, koeäänestys alkaa. Testiäänestys alkaa. Oletko kaikki osallistuneet koeäänestykseen? Kyllä, kysy vielä kerran. Ovatko kaikki osallistuneet koeäänestykseen? No niin, sitten äänestys on päättynyt. Rova Kabaye on selvästi voittanut 309 ääntä. Herr Luke, wollen Sie auch kandidieren? Niin. Herra Luka, oletteko tekin ehdolla? Ja. Olkaa hyvä. Bitten, dass die... Ei pyytäisin vain, että nämä kaksi ehdokasta esittäytyvät lyhyesti, koska en tunne tätä toista ehdokasta ollenkaan. Luke in unserer Herra Luke, Tätä ei ole kaavailtu työjärjestyksessä. Tämä äänestys tapahtuu ilman keskustelua.